sama niin sen pitäisi saada prioriteetti. Ja sitten tästä Skopien kysymyksestä, minähän sanoin, että halusin ensimmäisenä puheenvuoron. Siis minä haluan nyt kyllä puhua loppuun asti. Eli antakaa minun nyt puhua loppuun asti. Siis tarvitsen 10 sekuntia enää. Eli 10 sekuntia. No niin, 10 sekuntia. Eli nyt tästä lähtien 10 sekuntia. Eli tässä luettelossa Micro.